Madame la Présidente. Rouva puhemies. Je vais ouvrir la séance et après... Avaan istunnon ja sitten annan puheenvuoron. Siis keskustelun puheenluestelu, niin istunto alkaa. Minulla on yksi ilmoitus poliittisen ryhmien kanssa sovittujen